Voilà, nous reprenons la séance. No niin, me jatkamme istuntoa ja teillä on äh, pöytäkirja saatavilla. Onko siihen huomautettavaa? Niinpä.